Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan. Selbst der Aus Jopa ulkoasian valiokunta on nyt ansainnut oikeuden käyttää täysistuntosalia, mutta sen ei pitäisi estää meitä siitä, että ryhdymme työskentelemään. Esityslista jää sellaiseksi jona se on teille lähetetty. Ja haluaisin todeta, että tämä oikeastaan on ainoa sovelias paikka syntymäpäivän juhlille. Ja tästä syystä, Lady Ashton, olen hyvin kiitollinen siitä, että olette ottanut aikaa tähän, varannut aikaa tähän, nimittäin tavallisesti kun teidän kotimaassa on tällainen syntymäpäivä tee, haluaisin onnitella Lady Ashtonia siitä, että hänellä on tänään syntymäpäivät. Onnittelumme. Ja tässä kukkia. Wir kommen nun, äh Nyt äh, käymme säännölliseen keskusteluun korkean edustajan komission varapuheenjohtajan kanssa. Tänään on ennen kaikkea kysymys asioista, jotka liittyvät Kööpenhaminassa pidettävään Gymnich-kokoukseen, mutta myös kysymyksiin, jotka ovat esillä ensi viikonloppuna pidettävässä ministerineuvoston, ulkoasiaministerineuvoston kokouksessa. Nyt on moniakin kysymyksiä, joista voidaan keskustella, jotka liittyvät lähi Syyria, yhteistyö Arabiliiton kanssa, Jemenin kanssa, kysymykset, jotka liittyvät EU-asean yhteistyöhön ja ystävyys- ja ö, yhteistyösopimuksiin, mutta varmastikin voimme puhua myös käytännön kysymyksistä, jotka liittyvät uuteen kumppanuusvälineeseen – se on alue, joka tällä hetkellä on tullut tärkeäksi ulkopolitiikan instrumentiksi ja on korkean edustajan käytössä ja josta meillä on parlamenttina myöskin sanamme sanottavana. Asiat ovat harvinaisen tärkeitä, myöskin harvinaisen moninaisia. Puhumme myös valko sanktioista – myöskin Syyrian sanktioista ja niiden vaikutuksista ja ennen kaikkea kaikkein vaarallisimmasta aiheesta näinä aikoina, nimittäin kysymyksistä, jotka liittyvät Iraniin ja ydinasekysymykseen, millä tavoin mahdollisesti voidaan välttää erittäin suuri kriisi vielä tänä vuonna, jos 5 plus 1, ja uskoakseni tässä erityinen rooli on rouva Ashtonilla, jos 5 plus 1 pystyvät käymään neuvotteluja ja myöskin niin, että ne johtavat tulokseen. Mutta tämä varmastikin on myös toisen osapuolen käsissä. Kyllä kiittää siitä, että tässä kriittisessä vaiheessa olette valmis tulevaan esittelemään meille kantanne ja käymään keskustelua. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aluksi haluaisin lämpimästi kiittää teitä näistä syntymäpäiväonnitteluista. Kiitos teille kaikille. Ilo mielin olen täällä, mieluummin täällä kuin missään muualla. Puheenjohtaja, haluaisin aloittaa toteamalla jotakin erittäin tärkeää, jotain, joka on tärkeää minulle. Olen erittäin surullinen siitä, että minun eiliset sanani vääristeltiin. Puheenjohtaja, minä tuomitsen täysin ja kammottavat murhat Osar koulussa Tulusissa edelliseltä päältä osoitan suurvalitteluni uhrien omaisille ystäville, Ranskan kansalaisille ja juutalaisyhteisölle. Eiliset tapahtumat eivät ole millään tavalla rinnastettavissa tragedioiden, tra- tragedioiden traagisen tapahtumien muualla, lähi ja muualla. Hyvä puheenjohtaja, te mainitsitte lukuisia seikkoja, joista voidaan tänään keskustella avauspuheenvuoron yhteydessä. Minä yritän antaa teille jonkinlaisen yleiskuvan joistakin näistä tilanteista, hieman esimakua siitä. Olen varma, että keskustelumme, tämä on hieman esimakua, olen varma, että keskustelussa sitten pureudutaan näihin asioihin syvällisemminkin. Aluksi Gymnichin kokous ja Kööpenhamina. Jotkut seikoista, jotka te puheenjohtaja aivan oikein otitte esiin, ovat heijastuneet meidän keskusteluilla suunnalla. Olemme tarkastelleet kolmea tärkeää aluetta. Ensinnäkin sitä, miten me hoidamme ulkopolitiikkaa nykyisessä taloudellisessa toimintaympäristössä. Toiseksi ihmisoikeudet, miten saadaan aikaa muutoksia kolmansissa maissa siten, että käytetään painostusta ja toisaalta kannustimia unionin puolella. Lyhyesti kustakin aiheesta. Ulkopolitiikasta nykyisessä ilmapiirissä. Meidän täytyy toimia strategisesti ja käyttää resurssit järkevällä tavalla – parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun me Euroopan tasolla pistämme asioita täytäntöön. Meidän täytyy toimia niiden asioiden puolesta, joiden osalta me 27, 27 valtion voimillamme me vahvoilla. Oman kauteni aikana olen pyrkinyt luomaan vahvaa ulkosuhdehallintoa, joka olisi tehokas naapurialueilla, koska siellä meitä arvioidaan. Ja samalla olen halunnut kehittää strategista kumppanuutta kahdenvälisten suhteiden avulla, mutta myöskin siksi, että teemme läheistä yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa puuttuaksemme joihinkin tärkeisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Olemme keskustelleet siitä, miten tehdään enemmän vähemmällä, miten saamme aikaan synergiaa, miten tehdään paremmin yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, miten raha käytetään tehokkaammin. Joitakin esimerkkejä. Yhteinen työ ulkosuhdehallinnon jäsenvaltioiden välillä – Etelä-Sudanissa. Tämä on yksi esimerkki. Me tarkastamme, miten meidän edustustomme voivat parantaa yhteistyötä paikallistasolla jäsenvaltioiden kanssa. Usein kansallisille diplomaateille annetaan toimintatilaa lähetystöistä ja perustetaan myöskin Eurooppa-taloja, joissa Euroopan unionin ja kansalliset edustustot pystyvät tekemään yhteistyötä rintarinnan samassa paikassa. Tästä tulee myöskin mittakaava etua ja samalla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä yhdessä työtä. Puheenjohtaja, kuten totesin, keskustelimme myöskin ihmisoikeuksista. Olen usein todennut, että tämä on se hopea reunus ikään kuin, joka kulkee mukana kaikessa siinä, mitä me teemme. Se punainen lanka. Aiomme, nyt aiotaan ehdottaa erityisihmisoikeusedustajaa osana pakettia, joka liittyy yhteiseen tiedonantoon. Haluamme toimintasuunnitelman Haluamme olla toimintasuuntautuneita ihmisoikeustyössä. Me haluamme poliittisen julistuksen sen osalta, mitä haluamme saada aikaan ja kuinka. Ja tietystikin me teemme tässä suhteessa läheistä yhteistyötä teidän kanssanne. Puheenjohtaja, kaikki mitä me teemme ihmisoikeuksien puolesta täytyy nivoa yhteen joka ikistä asiaa, jota me teemme. Mikään asia ei saa hoitaa eristyksissä muista asioista ja näitä asioita ei pidä käsitellä erillisen kokonaisuutena, vaan osana kaikkia keskustelta. Uskonnonvapaus, mielipiteen vapaus, nämä ovat erittäin monimutkainen asia. Me tunnustamme ongelmat, joita kristittyt vähemmistöt tällä hetkellä kokevat. Me tunnustamme sen merkityksen, joka meidän työllämme on näissä yhteyksissä, mutta myöskin silloin, kun me puutumme kaiken tyyppisen syrjintään niitä kohtaan, jotka omaavat uskonnollisen vakaumuksen ja niitä kohtaan, joilla ei ole uskonnollista vaka- vakaumusta. Olemme jatkuvasti tehdä työtä jatkumona, emme eristyksissään. Haluamme sitoutua yhteistyön muiden kanssa, teemme työtä niiden maiden kanssa, joiden kanssa haluamme vahvan suhteen voidaksemme tukea meidän tavoitteidemme toteutumusta, mutta myöskin siten, että me tuemme näkemystemme, arvojemme ja uskomustemme eteenpäin viemistä. Meillä on joukko välineitä käytössämme. Meillä on tiettyjä pakotteita, pakkokeinoja, jotka saivat aikamuutoksia esimerkiksi Burmassa, Myanmarissa. Voimme käyttää myöskin diplomaattista painostusta, niin kuin valko ja voimme antaa myöskin myönteisiä kannustimia, kuten naapuruskumppanuuspolitiikassamme josta puhun myöhemmin lisää. Puolelta te tiedätte, että sanktiot saavat hyvin paljon lehdistöltä huomiota, mutta ne eivät koskaan ole erillään muista poliittisista aloitteista. Emme voi eristää tai erottaa sanktioita muista toimista, diplomaattisista toimista, joilla pyrimme vaikuttamaan hallituksiin tai politiikkaan. Sanktioita ei koskaan toteuteta tyhjössä, eikä niitä pidä myöskään arvioida erillään muista toimista. Tämä on hyvin pitkälti samassa linjassa kuin Watsonin mietintö, joka muinoin hiljattain hyväksyttiin parlamentissa. Tämä koski sanktiota nimenomaan. Meillä on kannustimiakin käytössämme. Niitä on monen tyyppisiä. Meillä on esimerkiksi kolmen M toimet Money, Market Access ja Mobility. Ja käymme myöskin vuoropuolella kansaisyhteiskunnan ja opposition kanssa sekä valko että Syyriassa. Olemme kehittäneet myöskin uusien, uuden käsitteen Task Force-työryhmässämme. Tämän suhteen on tehty työtä Tunisen Jordanin osalta. Olemme kaiken kattavalla tavalla pyrkineet pohtimaan y- yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden rahoituslaitosten, Euroopan parlamentin ja muiden toimijoiden kanssa. Kaikki niiden kanssa, voit voivat antaa taloudellisia ja poliittisia kannustimia, jotta maa menisi muutosten tielle ja siirtyisi yhden tyyppisestä toimintamuodosta toisen tyyppiseen toimintaan. Tietystikin, kuten te hyvin tiedätte, puheenjohtaja, haluamme keskustella seikoista, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Lissabonin sopimus toi Euroopan unionin käyttöön välineet, joita voidaan käyttää johdonmukaisemmin johdonmukaisemman politiikan aikaansaamiseksi. Meillä on myöskin valtavasti potentiaalia. Meillä on erilaisia keinoja, joita voimme käyttää hyväksemme, mutta meidän uskottavuutemme riippuu siitä, miten tyydyttävällä, järkevällä tavalla voimme käyttää hyväksemme näitä välineitä. Tässä täytyy muistaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Me tulemme jatkossakin olemaan maailman suurin köyhimpien ja haavoittavaisimpien ihmisten auttaja Euroopan kehitysrahaston ja muiden kehitysyhteistyövälineiden kautta. Haluamme niin ikään osoittaa, että me tarjomme vaihtoehdon naapurialueillemme. Esimerkiksi arabikevään yhteydessä näemme esimerkkejä siitä lisäarvosta, jota me voimme tuoda tuolle alueelle. Euroopan naapuruusinstrumentti, väline oli tässä merkittävässä asemassa. Ilmastonmuutos, köyhyyden poisto, aseistariisunta, monet muut haasteet voidaan toteuttaa vain ja ainoastaan läheisessä yhteistyössä muiden maiden kanssa eri puolilla maailmaa. EUn täytyy voida pitäkin omista edustaan eri puolilla maailmaa ja syventää kumppanuutta kumppanimaiden kanssa. Kumppanuusvälineet ovat siksi äärimmäisen merkittävä innovaatio tässä paketissa. Ja on ja ulkopoliittinen väline, ulkopuolisen välineet on äärimmäisen tärkeää. Teidän valiokuntan teidän on äärimmäisen tärkeässä asemassa keskustelijana ja jatkotoimien seuraajana. Meidän täytyy tehdä myöskin kansalaisille selväksi se, että me olemme vastuus- ja tilivelvollisia sen talousarvion osalta, joka meillä on käytössämme tulevaisuudessa. Meidän täytyy saada rahalle vastinetta. Ja meidän täytyy priorisoida työmme niiden osa-alueiden edistämiseen, joiden suhteen voimme saada aikaan muutoksia. Parlamentilla voi olla tässä merkittävämpi rooli sekä alueellisella että paikallisella näyttämällä. Minä toivonkin saavan, saavani teidän tukenne monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä. Suhteet kans alueellisen järjestöihin ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä pätee aivan erityisestikin arvimaailman suunnalla tällä hetkellä puheenjohtajana tiedämme, että alueellisia ratkaisuja tarvitaan alueellisiin ongelmiin. Me teemme yhteistyötä Välimeren unionin kanssa. Sillä voi olla erityinen roolinsa. Se on ainutlaatuinen foorumi, joka yhdistää 43 kumppanimaata viemään eteenpäin yhteistä suunnitelmaa Euroopan unionin kanssa. Ja voimme tehdä täydentävää työtä myöskin unioni ja Euromed voivat tehdä täydentävää työtä. Euromed edustajan kokous on osoittanut, että Välimeren puolin ja toisen voidaan tehdä yhteistyötä merkittävällä tavalla. Tässä Euroopan parlamentin rooli on merkittävä. Se on tehnyt arvokasta työtä ja se tulee tekemään työtä jatkossakin arvokasta sellaista. Kun on keskustellut puhemies Schulzin kanssa, on tullut vakuuttuneeksi siitä, että parlamentti on sitoutunut tähän yhteistyöhön. Kuten te tiedätte, työmme Libyassa hoituu Li- Arabiliiton kanssa ja niin sanotun Kairon ryhmän avulla. Se yhdistää YK, Afrikan unionin, Arabiliiton, Euroopan unionin ja islamilaisen yhteistyön järjestön. Nämä tekevät yhteistyötä ja tämän yhteistyön kautta jotkut näistä kumppaneista ovat nyt muodostaneet ryhmän, joka tukee sitä työtä ja niitä pyrkimyksiä, joihin olemme ryhtyneet tukeaksemme Syyrian kansalaisia. Lisäksi olemme antaneet käytännön tukea, kuten todennäköisesti tiedättekin siten, että olemme auttaneet Arabiliittoa perustamaan oman tilannekeskuksensa. On erittäin kiitollinen kollegalle Kristin Mjotsolle, joka tällä hetkellä on täällä salissa paikalla. Hän on tehnyt arvokasta työtä tämän yhteistyöelimen perustamiseksi. Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa tehtävä työ on muodostunut yhä tärkeämmäksi yhteistyön erinomaista erityisestikin Jemenin osalta. Hyviä keskusteluita on jo käyty minun ja pääsihteerin välillä tämän seikan eteenpäin esimerkiksi yhteisten etujen eteenpäinviemiseksi. Persianlahden yhteistyöneuvosto pyrkii luomaan läheisempiä suhteita jäsenvaltioidensa kesken ja tämä integraatiomalli on saatu suoraan Euroopan unionista apinoimalla. Ja toivottavasti arvipuolella päästään niin samoin tavoitteisiin saavutuksiin kuin meidän puolellamme. Syyrian osalta tämä kontaktiryhmä, joka on perustettu, on tehnyt arvokasta työtä. Ensimmäinen ryhmän työ, tämä ryhmän kokous järjestettiin 23. helmikuuta ja tämän jälkeen virkamiestasolla on kokoonnuttu sitten minkin Maghreb-alueella erityisestikin Algerian vaalien osalta. Olosuhteet edellyttävät uuden tyyppistä yhteistyötä Maghreb-maiden kesken. Meidän osallistumisemme Euroopan unionin tasolla – ja 5 plus 5 kokouksissa Roomassa ovat osoituksia siitä, että olemme halukkaita ja valmiita tukemaan tätä työtä. Nyt äh, voisin ehkä siirtyä käsittelemään joitakin niitä tärkeitä seikkoja, jotka te puheenjohtaja aivan oikein otette esiin. Kaikkein kiireellisin kysymys tietenkin on Syyria. Meidän prioriteettimme, kuten tiedätte, on välitön väkivaltaisuuden päättyminen ja ehdoton pääsy humanitaariselle avulle. Ja me edelleenkin olemme mukana Venäjän, Kiinan työtovereiden kanssa turvallisuusneuvostossa. Laadimme päätöslauselmaa. Humanitaarinen puoli on tässä erittäin tärkeä kysymys, mutta tuloksen täytyy olla poliittinen ratkaisu. Osallistuin Syyrian ystävien kokoukseen 24. Eh, viime kuuta ja Lontoossa kontaktityöryhmän kokouksen molemmissa osoitettiin vahvaa konsensusta, haluttiin lisätä painostusta hallintoa vastaan Syrjässä. Meidän pitää kiinni tästä toiminnan vauhdissa tulevissa kokouksissamme, mutta ajattelemme myös sitä, mitä entinen pääsihteeri Kofi Annan tässä tekee, ja haluamme tarjota hänelle, niin kuin olen tehnyt, kun olen ollut yhteydessä hänen puhelimitse, tukemme niille ponnisteluille, joita hän suorittaa, kun hän yrittää löytää ulospääsyn, jotta voitaisiin lopettaa väkivaltaisuudet ja päästä eteenpäin poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Olen tyytyväinen tuloksesta, joka ministerin kokouksesta saatiin arabivaltioiden äh, kokouksessa ja sopimuksesta, johon päädyttiin viidestä kohdasta. Tämä on varsin johdonmukainen ajatellen myös meidän politiikkaamme ja linjaamme. Luonnollisesti haluamme saada aikaan lisätoimia, sanktiot ovat mahdollisuus. Me jatkamme toimintaamme hallintoa vastaan, emme siviiliväestöä vastaan ja edelleenkin olemme mukana Syyrian opposition kanssa. Korostamme heille, kuinka tärkeää mm, osallistuminen on, ja otamme tämän huomioon kaikissa opposition toiminnan yhteyksissämme. Tämä on niin tärkeää, että syyrialaiset saavat viestin osallistamisesta ajatellen heidän tulevaisuuttaan. Nyt, mitä tulee diplomaattiseen painostukseen paikan päällä, meillä on kolme jäsenvaltiota, jotka ovat poistuneet ja kaksi on lopettanut toimintansa. Muutamat diplomaatit asetetaan muiden valtioiden edustustoihin ja me olemme edelleenkin avoimina niin kauan kuin turvallisuustilanne sen sallii me tulemme pitämään silmämme ja korvamme auki paikan päällä. Hän on puheenjohtaja, puhuttiin myös tilanteesta Iranissa ja ydinkysymyksestä siellä. Te tiedätte, että me olemme valtavasti ponnistelleet pyrkissämme löytämään diplomaattisen ratkaisun neuvotteluteitse E3 plus 3 puitteissa ja turvallisuusneuvoston mandaatin mukaisesti toimien olimme yhteyttä äh, pääneuvottelijan tohtori Halilin, ja teille lähetin välttämättä kirje myös asiasta puheenjohtaja. Me ilmaisimme, että olemme valmiit neuvottelemaan ymmärtäen, että Iranin täytyy ilmaista ongelmansa ydinkysymyksessä ja saada aikaan ennakkoedellytyksetön e- mm, luottamuksen rakentaminen. Olemme toimineet sitkeästi, me olemme vaatineet E3 plus 3 yksittäisyyden puolesta ja olemme tehneet yhteistyötä kansainvälisessä yhteisössä, jotta saataisiin neuvottelut uudelleen alkamaan. Meillä on vahvaa yhteistyötä kaikkien kollegoimme kanssa ja olemme olleet mukana kolmansien maiden kanssa yhteyksissä niihin, niiden kanssa, joilla on oma intressi asiassa, joiden kanssa meidän pitääkin olla yhteistyössä sanktioiden kohdalla, joita olemme soveltaneet. Nämä sanktiot ovat kriittisen merkit- äh, ratkaisevan tärkeitä. Edelleen olemme tunnustaneet tietenkin sen seikan, että hiilettäiset neuvottelut Iranin kanssa ovat saaneet meidät siihen pisteeseen, missä olemme aika toiveikkaita, että voimme saada neuvottelut uudelleen liikkeelle. Ja te olettekin nähneet, että tänään minä johdin E3 plus 3 kokousta, jotta voitaisiin ensinnäkin jatkaa vuoropuheluamme. Ja, vi- ja olemme valmistelleet näin tulevaisuuden varalle. Tiedän myös, että Euroopan parlamentille on eri tai parlamentti on tunnustanut, kuinka järkyttävä ihmisoikeustilanne Iranissa on. Olemme antaneet lukuisia julkilauseja, olemme pyytäneet, että lopetettaisiin kuolemanrangaistuksen käyttö, ei vain kaikkein tärkeimmissä tapauksissa. Uskon, että Rova Sekina Astriani esimerkiksi, mutta myös journalistit ja bloggarit, jotka ovat, jotka on tuomittu kuolemaan ja hiljattain myös kristitty pastori on tuomittu Olemme tuomineet tämän asian sekä Brysselistä että Teheranissa ja me olemme soveltaneet sanktioita 65 tapauksen, koska sorto siellä jatkuu ja jatkossakin tulemme pitämään asiaa silmällä. Ja lopuksi puheenjohtaja lyhyesti Etelä-Sudanista, koska tilanne, jota seuraamme valppaasti siellä, on sellainen, missä pelkäämme sen vain pahenevan. Kuten te tiedätte, olemme hyväksyneet kattavan strategian, jotta molempia sudaneita ajatellen. Tavoitteenamme on kaksi maata, jotka elävät rinnakkain rauhassa. Näyttää siltä, että hiukan edestystä on saatu aikaan Pohjois-Etelän neuvottelussa. Olen tästä tyytyväinen, mutta tapasin presidentti Salva Kirin tänä aamuna kiittäisin herra presidentti Beckiä hänen jatkuvista yrityksistään ja ponnistelustaan ja meidän pitää olla yhteistyössä molempien osapuolten kanssa, jotta saavutettaisiin sopimus. Sopimus pohjoisen kanssa on, sekä, on myös etelän etujen mukaista ja toisinpäin. Ja tein selväksi presidentille, että me haluamme tukea häntä hänen pyrkimyksissään. Olin iloinen myös siitä, että presidentti teki itse selväksi, että Etelä-Sudan haluaa liittyä kotonuun yhteistyösopimukseen, ja hän vielä toisi tämän tänä aamuna puhuessani kanssani puheenjohtaja. Minä toivon, että olen nyt käynyt läpi monia näitä kysymyksiä, mutta ymmärrän kyllä, että vielä on monia aiheita jäljellä. Jos teille sopii, lopetan tähän vaiheeseen ja annan nyt puheenvuoron teille puheenjohtaja ja vielä kerran kiitoksia, että sain tulla. Thank you very much. Uh, Kiitos varapuheenjohtaja. Nyt on aika käydä keskustelua. Meillä on lukuisia puheenvuoropyyntöjä. Pyytäisin, että koordinaattorit käyttäisivät kukin enintään kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen olisi kaksi kierrosta ja jokaisella puheella olisi yksi minuutti puheaikaa. Muuten tulee ongelmia, muuten kaikki eivät saa tilaisuutta käyttää puheenvuoroa. Herra Salafranca, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rova Ashton ja onnittelut. Ymmärrän, että on mukavampiakin tapoja viettää syntymäpäiviä kuin olla kokoontumassa meidän kanssamme. Nyt puhumme Syrjästä olemme kiitollisia siitä julkilausumasta, jonka et tehneet, ja myöskin liittyen niihin tapahtumiin, joita on ollut Tulusissa. Nämä äh, on tärkeää, että teidän julkaisumme tänään iltapäivällä tekevät asiat selväksi. Ja mitä tulee ulkoasian hallintoon, aamulla olisin kolmesta asiasta. Olemme ulkoasiaministerin kokous, pidimme kokouksen ulko, Palestinan ulkoasiaministerin kanssa, joka on ollut äh, turhautunut äh, taloudelliseen tilanteeseen, koska silläkin on luotongelmia. Ja myöskin ajatellaan sitä, että äh, Palestinan kysymys on jäänyt muiden kysymysten varjoon, kuten arabikevään vuoksi Israelissa Yhdysvalloissa samoin kirje, joka mm, oli kirjoitettu Israelin pääministeri, joka liittyy siihen, että luottaisiin äh, piste, jossa kestetään yhteyksiä, koska olosuhteet, joissa ollaan tällä hetkellä tilanne on se, että rauhanprosessi on kuollut. Toisen asian Syyriä olemme nähneet, että Venäjällä tapahtuu liikettä, vaikka olisi poliittisesti epäkorrektia sanoa, että äh, presidentti Assad on äh, laillinen presidentti. Euroopan unioni tukee Arabiliiton suunnitelmaa, johon liittyy sovittelu Kofi Annanin johdolla – uskotteko, että on mahdollisuuksia, että venäläisten tuolla tilanne voisi siirtyä siihen suuntaan, että saataisiin loppumaan äh, tappaminen? Sitten lopuksi Iran. Pääminist- Iso-Britannian pääministerin vierailu Yhdysvaltojen on paljon huomiota, ja Obama on tehnyt yhteisen esityksen siitä, että mahdollisuus rauhalle on piirenemässä jatkuvasti. Mitä ajattelette neuvotteluista iranienlaisten kanssa? Ajattelen äh, turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Oletko yhtä mieltä Iso-Britannian pääministerin ja Iso Yhdysvaltojen presidentin kanssa siitä lausumasta, jonka he ovat esittäneet? Kiitos. Frau Gomez. Rova Gomes. Thank you. Welcome, uh, Lady Ashton. Kiitoksia ja tervetuloa Rouva Ashton. Oli hienoa kuulla, että te totesitte, että ihmisoikeus on erityisedustaja tulla nimittämään, koska tämä on tärkeä tehtävä Tämä edustaja pystyy varmistamaan sen, että Euroopan unioni toimii strategisesti ihmisoikeuksia eteenpäin vievänä voimana, eikä puhu pelkästään retoriikkaa. Ja kun olemme nähneet, kuinka yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ovat joutuneet kärsimään talouskriisin yhteydessä hieman tässä keskittyminen fokusointi on kadonnut. Nyt teidän täytyy saada tämä prosessi jälleen raiteilleen. Sitten Iranista. Te totesitte, että Iran pyritään saamaan takaisin pöydän ääreen. Mitä te aiotte sanoa kaikista tästä sanahelinästä, jota on käyty Yhdysvaltain ja Israelin välillä? Entä sitten se tapa, jolla Iran kohtelee omia ihmisiään ja nämä sanktiot, joiden ei pitäisi satuttaa tavallisia iranilaisia, mutta satuttavat kuitenkin? Bismarck joskus sanoi, että Venäjälle koskaan niin voimakasta niin heikko kuin miltä vaikuttaa. Muutoksia on tapahtumassa. Putin on nyt palaamassa Jaarin paikalle. Mitä te voitte kertoa meille teidän strategisesta lähestymistamastanne, vai aikooko Euroopan unioni jatkaa tässä jälleen kerran politiikkaa, jonka perustana ovat talousintressit Venäjän suhteen, ja sitten lopuksi Libyasta. Te olette tehneet erittäin merkittävää työtä, kun te avasitte Bengaasen toimiston. Nyt Euroopan unionin yhteinen konsulaatti Bengaasissa on erittäin tärkeää Libyan kansalaisten kannalta. Toivottavasti toimista pysyy auki. Toivottavasti myöskin saadaan pysyvä EUn edustusto Tripolin, jotta voidaan käydä libyalaisten kanssa keskustelua. Ja tätä libyalaiset ovat meiltä myöskin peräänkuuluttaneet kapasiteetin rakentamista ja hallintorakenteiden rakentamista. Vaalit järjestetään kesäkuussa. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä vaalien valmistamiseksi ja kaikkien muiden tehtävien loppuun saattamisesta, josta puhuttiin Lontoon konferenssin rajaturvallisuus, kansallisyhteiskunnan kehittäminen ja niin median vapaus ja niin poispäin. Tämä on erittäin kiireellistä nyt toivoa, että kaikki tämä nyt tehty jo työ ei valu hukkaan, vaan että tämä työ saatetaan päätökseen. Neits. Neits. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Metar, ensinnäkin onnittelut syntymäpäivänne vuoksi. Toiseksi olin eilen läsnä UNRA-konferenssissa avausvaiheessa ja kuulin teidän puheenne, joten voin todellakin vahvistaa asian kuulleena, että te ette koskaan sanonut mitään sellaista, että Israelin pääministeri olisi sitä siis tämän väärin ymmärtänyt täysin. Ja sitä paitsi hän oli todella tyly puheenvuorossaan teitä vastaan ja todellakin tuomitsen tällaisen ne olivat täysin väärä vääriä, vääränlaisia kommentteja. Nyt haluaisin puhua Egyptistä. Olemme osoittaneet hyvää tahtoa, me haluamme avustaa Egyptiä, mutta viime viikkoina ja kuukausina ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Tämä on todella huolestuttavaa sotilastuomioistuimet edelleenkin tuomitsevat, tuomitsevat siviiliväestöä ihmisiä tuomitaan kovalla tavalla, jos he muka ovat rikkoneet armeijaa vastaan. Ja tässä vain miettii, miten siirrytään mihinkään demokratian kaltaiseenkaan. Ja luonnollisesti sitten äh, olemme tavallaan kahdella mielellä. Haluaisimme jatkaa egyptiläisten auttamista, mutta samanaikaisesti me emme voi hyväksyä sellaisia seikkoja, että asioita tapahtuu, jotka ovat varsin hirvittäviä hirveämpiä kuin Mukbarakin vallan aikana sitten Syyriasta. On Venäjä suhtautuu tähän kaksinaisella tavalla. Sitä nyt syytetään siitä, että se on valittanut sotilasvarustusta maahan ja myöskin kansainvälinen punainen risti ei ole pystynyt toimimaan. Voisitteko kertoa hiukan enemmän, miten olette toimineet Venäjän kohdalla? Ja lopuksi naapuri tässä pyysi, ja mielen näin teen, pyysi, jos voisitte vastata hiukan äh, siihen, miten suhtaudutte Keski-Aasian maihin. Lunacek. Lunacek. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Myös vihreiden vapaan allianssin puolesta onnittelut syntymäpäivän johdosta ja kiitos siitä, että olette täällä tänään. Ajatus siitä, että on ihmisoikeuksien erityisedustaja, on asioita pidämme suuresti arvossa. Ihmisoikeuksista haluaisin kysyä teiltä, miten tulevaisuudessa, vaikka olisi erityisedustaja ihmisoikeuskysymyksissä, te varmasti olette kuitenkin edelleen se, joka puhuu ihmisoikeuksista, kuten saatamme viikolla nähdä Euroopan parlamentissa päätösosama, joka hyväksyttiin Kasakstanista vain muutama tunti ennen sitä, yksi poliittinen vanki vapautettiin, joten tämä tällä toimii, kun te ja me olemme äänessä. Sitten yksi asia vielä Syyriasta. Te mainitsitte humanitaaristen organisaatioiden pääsyn paikalle, mutta vasta aivan äskettäin venäläinen alus, jossa oli aseita, joka oli, jotka oli osoitettu Assadin hallitukselle ja jonka Kyproksen viranomaiset päästivät jatkamaan matkaa Syyriaan en ole kuullut teiltä mitään arvostelua tästä asiasta. Kysymys on EUn jäsenvaltiosta, joka sallii venäläisen aluksen, jossa on aseita Assadille jatkaa matkaa. Tämä on jotakin, mikä ole hyväksyttävää. Ja haluaisin kuulla teiltä, oletteko puhunut tästä asiasta. Minä olen kuullut tästä vielä mitään, mutta minusta teidän pitäisi ottaa asiaan kantaa. Tämä oli hyväksyttävää. Ja sitten vielä Balkanista lopuksi. Vuoropuhelu Serbian ja Kosovon välillä on johtanut viimeinkin joihinkin tuloksiin, on jotakin edistystä, Kuitenkin, ja haluaisin kiittää teitä ja myöskin herra Cooperia siitä, mitä olette tehneet, on edistys siis jonkin verran. Se ei kuitenkaan riitä. Täytyy jatkoa edelleen keskustelua. Osapuolet pitää saada pöytään. Kuitenkin olen huolissani siitä, että Euroopan unionina me emme ole riittävän yhtenäisiä. Ajatellen kaikkea aineellista ja poliittista tukea on edelleenkin viisi jäsenvaltiota, jotka eivät tunnusta Kosovon itsenäisyyttä neljä vuotta itsenäisyyden julistamisen jälkeen mitä te olette tehnyt, miten te uskotte, että te voisitte parantaa tilannetta ja pyytää näitä viitä maata etenemään asiassa ja tunnustamaan Kosovon? Thank you. Kiitos. Haluaisin kertoa, että puhujalista on nyt jo suljettu. Nytkään ole varma, tulemmeko selviytymään tässä ajassa. Seuraavaksi herra Chanuk. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Kun kuulin näitä vihamielisiä kommentteja Israelin lehdistöstä ja menet on Israelin ystävä, tekniikka ei toimi. Well, it keeps on, sorry. I believe you were strongly... Niin, sitten teidät ymmärrettiin todellakin väärin. Hello, is that working now? Uh, sorry, I just... Nyt. Niin sanoin, että teidät täysin väärin ymmärrettiin I have to keep my finger here by the sounds of it. Minun pitää näköjään pitää sormia tässä koko ajan liipaisemalla. Hello, yes, I don't know how far you heard when I... No, hei taas täältä. Niin, teidät on siis väärin ymmärretty ja sanoin ne väärin säkärättiin ja haluat myös osoittaa myötätuntoni uhrien perheille Ranskassa koskien näitä sotilaita ja koululapsia. Toivottavasti tämä tappaa ja pian saadaan tuon oikeusistuimen eteen. Tämän päivän keskussa tuen sitä, mitä Rouva Neit sanoi mitä ikävä kyllä tapahtuu arabikevään aikana. Sitä on tulossa talvi joissakin paikoin, erityisesti kovan linjan edustajien voitto Egyptissä ja Jumalan pelko joka on äh, saatu koptiyhteiskuntaan. Meidän pitää tehdä enemmän, että voimme tukea näitä yhteisöjä, jotka ovat suuressa vaarassa, jos heidän suuremmat pelkonsa toteutuvat ja laki, laki alkaa perustua sarjalakiin. Myös lähi tämä kymmenes vuosipäivä äh, lähi rauhanprosessissa, missä määrin tämä voisi olla pohjana sille, että voitaisiin uudestaan aloittaa kunnolliset keskustelut ja saada kaikki osapuolet jälleen neuvottelupöytään, koska meidän pitää jotakin voida tehdä, jotta voidaan vähentää myös Israelin pelkoja siitä, että heidät on nyt saarrettu äärimmäisen epäystävällisten, epävakaiden hallitusten toimesta. Sitten hiukan takaisin Eurooppaan, Ukrainaan. Mitä voitaisiin nyt vielä tehdä enemmän? sille, että jatkuvasti vangitaan, on vangittu, vangittuna Timoshenko ja myitä oppositioedustajia mukaan lukien ministereitä. Minun mielestäni että heitä voidaan tuomita vähän selektiivisellä tavalla. Mitä vielä voitaisiin tehdä, jotta voisimme painostaa Timoshenkan vapauttamiseksi. Ja sitten Lontoosta ja Somalia-konferenssista, joka siellä pidettiin joku viikko sitten. Meillä oli erittäin hyvä kuuleminen aikaisemmin tänään Atalanta-komentajan kanssa. Mielestäni tämä tässä pitäisi todellakin keskittyä tähän asiaan YUTPssä seuraavina kuukausina, kun he yrittävät löytää pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja Somaliassa, jotta saataisiin tällaisia perustuslaillisia järjestyksiä aikaan. Olen pitkään tukenut Somalimaata ja sen riippumattomuutta. En niin ole varma, että Rolova Runacek äh, on tästä niin vahvaa mieltä kun hän on Kosovon suhteen, mutta tietenkin meitä voitaisiin syystä epäjohdonmukaisuudesta, jos tuemme Kosovaa, mutta me Somalilaan Somalimaan tunnustamista. Voisitko kertoa enemmän tästä somalikonferenssista? Sitten vielä ulkosuhdehallinnosta. Anteeksi. Kuuluuko ääneni Saanko nyt hiukan lisäaikaa, kun aikaisemmin tämä ei toiminut? Olen tyytyväinen siitä, että ilmeisesti aiotte järjestää jonkinlaisen tarkastustoiminnan kahdenkeskisten lähetystöjen koosta, voitaisiinko ehkä niiden yhteiskustannuksia vähentää, jotta saadaan lisäarvoa ulkosuhdehallinnosta. Voitteko vahvistaa tällaisen ja kertoa meille, jotka ovat hiukan epäileviä tästä lisäarvosta ulkosuhdehallinnon suhteen? Löysin. Kiitos. En vain kuulu tämän aluksi. Niin, kiitos tilallisuudesta esittää kysymyksiä. Ensimmäinen kysymykseni koskee Liiviaa. Rova Ashton, lukuisat avustusjärjestöt mukaan luettuna Human Rights Watch, äh, lääkärit vailla rajoihin ja punainen ristovat kuukausien ajan kertoneet kidutuksesta, mielivaltaisista pidätyksistä, joita tapahtuu. Human Rights Watch puhuu paikallisista kaarteista, miliseistä, turvajoukoista, jotka kuuluvat väliaikaisneuvostoon ja jotka Tripolissa ja Länsi-Libyassa tekevät mielivaltaisia pidätyksiä ja kiduttavat vangittuja osin sähköiskuilla ja kiduttavat jopa kuoliaaksi. Tästä on lukuisia esimerkkejä. Mahdollisesti monet asiat ovat jo tunnettuja näistä. Uuden Libyan hallituksen edustaja oltuaan ensimmäisen kerran YK on ihmisoikeusneuvostossa hyökkäsi voimakkaasti homoseksuaaleja vastaan, ihmisoikeuksien universaaliutta vastaan, kiisti jopa sen, ja hän sanoi, että homoista ja lesboista puhuminen rajoittaa uskontoa ja asettaa kyseenalaiseksi ihmiskunnan hengissä säilymisen. Haluaisin kysyä, ovatko nämä lausumat, nämä tapahtumat teille tuttuja, ja jos, suunnitteleeko EU toimia jotta tällainen kidutus, kiduttaminen ja ihmisoikeusrikkomukset saadaan loppumaan. Onko tässä yhteydessä YK turvaneuvoston koolle kutsumista suunniteltu? Oletteko sitä mieltä, että näissä olosuhteissa kansallinen siirtymävaiheen neuvosto Libyassa edelleen on neuvottelukumppani, joka voidaan tunnustaa, ja hallitus, joka voidaan tunnustaa? Ja sitten vielä kysymys, joka koskee Syyriaa. Mikä on arvion? Miten arvioidaan oppositio Syyriassa? Minun ei ole tähän mennessä ole onnistunut arvioida millään tavoin näitä oppositiovoimia. Yhteisen turvallisuuspolitiikan puitteissa, Naton puitteissa puhutaan siitä, että Syyriassa olisi perustettu uusi oppositiokoalitio. Miten te arvioitte tämän ryhmittymän? Ja keitä ovat keskustelukumppanit opposition puolella Syyriassa? Neuvottelujen kannalta tämä olisi tärkeää, mutta se on myöskin tärkeää tilanteen arvioinnin kannalta – jota monet pitävät sisällissotana. Ja loppukysymykseni olisikin, pidättekö tekin tilannetta sisällissotana? Kiitos. Ja nyt herra Proptille. Joudun lopettamaan tämän, koska tekin puhuitte puoli minuuttia pitempään kuin sallittua, joten joudun keskittämään näin nopeasti puheenvuoroja. Nyt saas puheenvuoron herra Beldää. Ja, dank, dank u Kiitoksia puheenjohtaja. Lady Ashton, lämpimät onnittelut syntymäpäivänä johdosta. Minulla olisi teille kolme kysymystä. Ensinnäkin Pohjois-Irakin osalta on puhuttu, että kurdit ovat siellä ryhtyneet kansannousuun saadakseen kansallisen itsemääräämisoikeuden. Syyrian, Irakin ja Iranin kurdit ovat nyt keskustelleet Suurkurdistanin perustamisesta, ja tämä liittyy läheisesti arabikevään kansan nousuihin. Miten te näette tämän kurdien pyrkimyksen? Eikö tämä ole pikemminkin dynamiittia lähi ruutitynnyrissä? Suurkurdistan pyrkimykset, miten te voisitte kommentoida tätä pyrkimystä, joka kurdilla tällä hetkellä on? Toiseksi toteaisin, että arvostan voimakkaasti teidän pyrkimyksiänne demokratian edistämiseksi Iranissa. Pastorin Josef Nabregasin tilanne ja kuoleman tuomio, joka häntä vastaan on langitettu, on asia, jonka suhteen sen tietää, mikä nykytilanne on. Tämä on päivän polttava kysymys. Te totesitte Iranin osalta, että tällä hetkellä Iranin kanssa neuvotellaan, mutta iranilaiset ovat hyviä neuvotteluita, he pystyvät viivyttelemään ja puhumaan vastapuolen pyöröksiin, ja samanaikaisesti kello tikittää erityisestikin, kun tarkastellaan tätä kevytvesireaktoria ja sen kehittymistä, ja pikkuhiljaa kriittinen massa on syntymässä. Tämän viikon alussa eräs kristitty pastori totesi, että Homsin kristitty kaupunk, kristittyyn asuttama kaupungin osa oli eristetty muusta osasta kaupunkia. Miten voidaan nyt välttyä siltä, että eri väestöryhmät Homsissa yhä pahimmin ottavat yhteen. Kiitoksia korkea edustaja. Haluan ensinnäkin kiittää teitä, koska olen ensimmäinen ranskalainen, joka tänään puhuu. Kiitän teitä sanosta, jotka välititte Tuluusen tragedian uhreille. Mielestäni tämä selvennys puheenvuorosta on erittäin tärkeä, sitä myös odotettiin. Kysymykseni koskee kolmea kriisiä tai kriisialuetta, joita voidaan pitää ehkä periferisinä, mutta kuitenkin EU on näissä mukana. Puhun Saelista, äh, Afrikan sarvesta ja Libyasta. Kolme aluetta, joilla EUlla on, tai sen pitäisi ainakin toimia globaalilla tavalla, tämä globaali lähestymistapa, jota, jonka te takaatte, jota te viette eteenpäin. Ja äh, sehän on voimavara turvallisuus- ja ulkopolitiikallemme ja puolustuspolitiikallemme. Mutta minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että strategiat, joita toteutetaan tai joita pitäisi toteuttaa näillä kriisialueilla, lähestymistapa ei olekaan niin kokonaisvaltainen kuin pitäisi. Ja jos, joko, jos talouden puoli tai kehitysyhteistyöpuoli otetaan kunnolla huomioon, niin sitten turvallisuuspuoli ei ainakaan ole kunnolla huomioitu, puhumattakaan tässä sotilas aspektista. Mutta kuitenkin näillä kolmella alueella, Somaliassa aivan erityisesti, Sahelin maissa, jotka taistelevat terrorismia ja rikollisuutta vastaan, Libyassa, kävimme siellä hiljattain, paikalliset toimijat pyytävät, että kiireesti otettaisiin mukaan turvallisuus aspekti meidän politiikassamme siellä, joten vetoan teihin, jotta globaali äh, lähestymistapa todellakin on tällaista kokonaisvaltaisuutta, eikä uhrata turvallisuuspuolta muissa yhtä tärkeissä kysymyksissä, mutta niitä pitäisi siis tällä tavalla voida täydentää. Kiitos. Lohpila. Lohpila. Kiitos puheenjohtaja. Parantan Ashton, haluaisin viitata Gymnich-kokouksen tulokseen, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Heissä on hyvä, että tulee tällainen paketti, erityisedustaja, toimintasuunnitelma ja myöskin poliittinen julkilausuma. Tyytyväinen en kuitenkaan voi olla tähän poliittiseen julkilausumaan, mitä me olemme kuulleet sen sisällöstä. Tarkoitus on, että se olisi sellainen, jonka vain neuvosto hyväksyy. Ja nyt Lissabonin jälkeen ja parlamentissa käytyjen keskustelun jälkeen olemme kuitenkin tehneet kaikkemme, jotta meillä olisi yhteinen julkilausuma komission, neuvoston ja parlamentin kesken. Pyytäisin, että toimisitte sen puolesta, että näin tapahtuisi, ja ehkä voisitte pohtia sitä, mitä ajattelisitte siitä, että luotaisiin työryhmä tai laatioiden ryhmä kolmesta toimielimestä, jotka työskentelevät siihen suuntaan, että saataisiin aikaan yhteinen teksti, ja jos se olisi valmis kesäkuussa, jos tämä ei onnistu, tavallaan hukataan suuri mahdollisuus, jos asiaa lykättäisiin jopa pitemmälle syksyyn. Kiitos. I think that is a great... Tämä oli minusta hyvä ajatus. Meidän pitäisi tukea tätä. Varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Can I first of all thank you for all the good... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää näistä lämpimistä syntymäpäivän onnitteluista. Erityiset kiitokset niille, jotka auttavat minua selvittämään vielä tätä eilistä lausuntoni, koska tämä oli varmaan yhtä ahdistavaa teille kuin minullekin, että minun sanoja tällä tavalla vääristeltiin. Kiitoksia siitä tuesta, jota osoititte minulle. Ja mikäli voitte sanoa vielä julkisestikin se, mitä täällä tänään sanoitte, olisin tästä erittäin kiitollinen. Pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Pyydän anteeksi, mikäli tässä nyt hieman epäonnistun. Herra Salafranca, te aloitette viittaamalla Malikin, eli Palestiinan ulkoministerin tapaamiseen, jonka yhteydessä keskusteltiin taloudellisesta tilanteesta ja Abbasin tapaamisen ad hoc Yhdysryhmä, kuten hyvin tiedätte, kokoontuu huomenna. Siellä me pystymme keskittymään taloudelliseen tilanteeseen, joka alueella vallitsee. Olemme pyrkineet tukemaan aluetta niin kuin monia muitakin, kuten Israelia. Olemme tehneet yhteyttä pääministeri Fajerin kanssa, että olemme pyrkineet varmistamaan sen, että tuolla pystytään taloudellisesti toimimaan ja etenemään. Me tulemme jatkamaan tässä työssä tulevaisuudessakin. Rahaa on jo korvamerkitty tätä varten tulevista silmällä pitää tämä erittäin tärkeää toimintaa, mutta ei pidä aliarvioida tämän haasteen suuretta, kuten pääministeri Faide eilen totesi. presidentti Abbas on lähettänyt äh, Israelin pääministerille Netanyahulle kirjeen. Nähdäkseni siinä hän pyrkii määrittelemään kantaansa ja hän pyrkii saman myöskin selvennystä tiettyihin kysymyksiin. Läheisempää tietoa minun tuosta kirjasta ei ole, enkä vielä tiedä, mikä tuon kirjan aikataulu tulee olemaan. Kirjat ollaan siis vasta lähettämässä. Ja koko tämä lähidän rauhan prosessi, jonka suhteen teimme työtä läheisesti ei pelkästään kvartetin yhteydessä, joka kokoontuu tällä viikolla minun kanssani, mutta myöskin yhteistyössä Jordanin kuninkaan ja ulkoministerin kanssa. He ovat omalta osaltaan jatkuvasti tehneet työtä kumminkin, kummakin osapuolen korkean tason neuvottelijoiden tapaamiseksi. Ja silloin käyty hyvinkin suorasukaista keskustelua, alueellinen ja paikallinen lähestymistapa toimivat samanaikaisesti kuin meidän pyrkimyksemme. Pyrimme edelleenkin saamaan neuvottelut uudelleen liikkeelle. Samalla me tunnustamme tämän alueellisen kontekstin, jossa keskusteluita pitäisi pyrkiä käymään. Ja sitten te puhutte myöskin Syyriasta ja siitä, mitä siellä tapahtuu, varsinkin Venäjän suhteen. Venäjä mainittiin muissakin puheenvuoroissa. Olemme kehottaneet Venäjää uudelleen pohtimaan suhdettaan aseiden toimittamiseen, koska kuten hyvin tiedätte, hallitus käyttää aseita rikosten suorittamiseen ja aseet saattavat päätyä kenen tahansa käsin, sitä ei kukaan tiedä. Tämä jo sinänsä luo merkittävän haasteen. Toisin sanoen aseiden toimittaminen maahan vain auttaa tätä konfliktia syyttämään, muuttumaan yhä sotilaallisemmaksi. Olemme ottaneet tämän jatkuvasti puheeksi venäläisten kanssa ja jatkossakin aiomme näin tehdä. Teemme yhteistyötä Venäjän kanssa humanitaarisen puolen kuntoon saattamiseksi. Tämä on tärkeää. Kuten te hyvin tiedätte, Ananin johdolla tällä hetkellä pyritään saamaan syrjälään syyrialaisen hallitus sitoutumaan kansalaisten humanitaarisen tarpeen huomioon ottamiseen. Ja Venäjä pitäisi saada myöskin mukaan humanitaaristen asioiden edistämiseen. Tämä on tärkeä. Iranista Maisuuksien ikkuna on sulkeutumassa. Täällä siterattiin jo tätä Washingtonin julkaistua raporttia. Minun roolini on tässä täysin selvä. Turvallisuusneuvoston alaisuudessa minua on pyydetty johtamaan neuvotteluita, keskusteluita Iranin kanssa E3 plus 3 ryhmittymän puolesta. Minulla on tässä selkeä mandaatti ja selkeä tarkoitusperä. Kaikki muu ei kuulu minulle, mikä muu ei kuulu minulle. Minun tehtäväni on käydä näitä neuvotteluita ja tarkoituksena on päästä todellisiin johtopäätöksiin, tuloksiin tuleviin keskusteluihin minä suhtaudun sellaisella tavalla, että mikäli minä pystyn tulevien viikkojen aikana saamaan keskustelujen kohdan ja pitämään tästä kiinni, minä odotan tätä, näitä keskusteluita tässä hengessä. En näe mitään ratkaisuja vielä. En usko, että yksi keskustelukierros riittää, mutta uskon, että keskusteluita voidaan käydä ja näin minä aion myöskin tehdä. Rova jäsenvaltioiden edustustojen tai lähetystöjen toiminta – on erittäin tärkeää, että niitä hieman, niillä antaa hieman työntöapua niin, että ne pitävät kiinni sitoumuksista. on tavannut monia ministereitä, mukaan luottuna puolustusministereitä. Ja on erittäin tärkeää, että ne sitoumukset, jotka on tehty, myöskin toteutetaan ja uudet sitoumukset ja uudet tehtävät, kun asetetaan, täytyy varmistaa, että täytäntöönpano hoidetaan kunnolla ja niitä varten antaa riittävä taustatuki. Iranista sitten ja sanktioista erityisestikin. Minä viittasin jo Iraniin, mutta toteaisin vielä, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on käytössämme sanktioita, jotka on vartavasten suunniteltu saattamaan Iran takaisin neuvottelupöydän ääreen. Saattaa, että Iran tulee neuvottelupöydän ääreen. Niin ikään edetään tärkeää puhua selkein sanakääntein. Tarkoituksena ei ole satuttaa Iranin kansalaisia, vaan pikemminkin päästä eron ydinohjelmasta. Tämä tavalla myöskin tukee meidän kaikkia pyrkimyksiämme saada maailmasta rauhanomaisempi, turvallisempi paikka. Tämä on äärimmäisen tärkeä minulle. Venäjästä ja strategisesta suhtautumistavasta. Nyt Öö, yllättävää kyllä, tai siis ei laisinkaan yllättävää, Venäjän saamassa uuden presidentin, siis vanhan Putinin komissio yhteistyössä Barroson ja muiden kumppaneiden kanssa on hyvin pitkälti ollut työstämässä tätä Venäjän politiikkaa. Minulla on tässä oma roolin, joka on myöskin tärkeä. Minä jatkan työtä Venäjän kanssa, ei pelkästään taruisten asioiden parissa, vaan myöskin poliittisten kysymysten parissa, kuten tiedätte. Me olemme sitoutuneet Venäjän kanssa tekemään yhteistyötä myöskin kansainvälisellä näyttämällä modien asioiden eteenpäin viemiseksi. Ja aluksi totesin, että meidän strateginen kumppanuutemme astuu tässä kuvan mukaan, ja tämä on erittäin tärkeää sen osalta, mitä me pystymme tai emme pysty tekemään yhdessä. Tässä valossa me toimimme Libyasta ja Benghazista. Tiedän, että tämä on lähellä teidän sydäntänne tilanne, joka Benghazissa tällä hetkellä vallitsee. Meidän täytyy antaa kunnon tuki Benghazin toiminnallemme. Tripolin edustuston perustaminen ei ollut pyrkimys päästä Benghazista pois. Meillä on erittäin hyvä paikan päällä toimiva henkilö, joka on tehnyt valtavasti ponnisteluita Benghazin tilanteen eteenpäin viemiseksi ja hyvin paljon energiaa ja ponnisteluita on uhrattu tälle toiminnalle. Tätä tullaan jatkamaan niistä syistä, jotka te mainitsitte. Tripoli on silti erittäin tärkeää. Kiitoksia Rova Neitsille ystävällismistä sanoista, jotka liittyvät eiliseen tapaamiseen. Egypti on erittäin huolestuttava tilanne ja se, mitä Egyptissä tapahtuu. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä tämän osalta. Olen nähnyt eri edustustojen raportteja päivittäin miltei päivittäin edustusto raportoi jatkuvasti meille. Me olemme erittäin selvillä siitä roolista, joka kansaisjärjestöillä on, ja myöskin yhdistymisvapauden ja ihmisoikeuden kunnioittaminen ovat tärkeitä meille. Tästä olemme täysin selvillä. Ja olemme myöskin selvillä siitä, miten tärkeää on saada vahva perustuslaki, jolla kansalaisia voidaan suojella Täytyy tehdä myöskin selväksi, että olemme tehdä yhteistyötä Egyptin kanssa nyt, kun se siirtyy eteenpäin sekä taloudellisesti että poliittisesti. Suuria haasteita on Egyptin edessä vielä taloudenkin saralla. Tiedämme tämän eri yhteyksiemme perusteella ja sen perusteella, mitä olemme nähneet sen talouden kehittämisestä. Haasteet ovat valtavia. Me tiedämme sekä me että te, että Tunisian työryhmä – jonka kokoukseen ystävällisesti tulitte mukaan, niin ikään havaitsi, miten paljon työtä työsarka on vielä edessä, mikäli Egypti halutaan uuteen uskoon taloudellisesti kannalta, talouden kannalta, mutta myöskin poliittiselta kannalta. Meidän täytyy varmistaa, että harjoitamme oikeasuhtaista painostusta, ja kuten usein otteeseen olemme todenneet, haluamme, että yhteiskunnasta tulee demokraattinen, kaikki mukaan ottava ja samanaikaisesti haluamme tukea kansalaisyhteiskuntaa ja naisten aseman edistymistä Egyptissä. Te esitte kysymyksen, joka liittyy Keski-Aasiaan. Kuten tiedätte, vierailin Armeniassa ja Azerbaidžanissa hiljattain ja olen tehnyt paljon työtä näidenkin maiden puolella. Tällä hetkellä mä pyrin, minä pyrin pohtimaan sitä, mitä voitaisiin tehdä sillä alueella alueelliselta kannalta katsottuna, ja missä suhteessa sitten ulkosuudenanto voi toimia tehokkaimmin, missä meillä on edustusta ja, ja miten kaikki tämä työ nivoutuu muuhun työhön. Kirkistan ja muiden maiden kanssa on tehty jo työtä kahdenvälisestikin. Uh, I won't pretend. Mutta en kuitenkaan teeskentele, että voisin antaa teille lopullisen vastauksen siitä, mitä nyt aiomme edetä keski-Aasian kohdalla, paitsi sen sanon, että tämä työ on nyt menossa ja mielelläni palaan kommentoimaan sitä lähitulevaisuudessa, koska tämä on niin tärkeä alue meille. Rova Lunacek ihmisoikeus erityisedustaja ei mitenkään liity minun rooliin eikä vaikuta siihen. Tässä on kyse vain tunnustuksesta siitä, että meidän pitää niin paljon voida tehdä ihmisoikeuksien kohdalla ympäri maailmaa. On niin monia kansainvälisiä tilaisuuksia, joissa meidän pitää olla mukana ja niin monia institutionaalisia mahdollisuuksia myös, jossa meidän pitää olla mukana, jos ajattelemme, miten EU toimii maailmassa ja minkälaisia arvoja me pidämme tärkeinä ja miten tärkeinä ihmisoikeudet ovat. Minulle tämä on tällainen lisävoimavara, jota kipeästi oikeastaan tarvitsemme tässä asiassa. Ja minä toivon, että te osallistutte tähän asiaan myös, niin kuin tiedän, että te tulette tekemäänkin. Sitten puhuin hiukan Venäjästä ja Syyriasta jo nyt ja Venä- aseista ja jatkossa tulen ottamaan tämän edelleen esille Venäjän kanssa. Tämä on erittäin huolestuttava ilmiö. Ja sitten Serbiasta ja Kosovosta. Anteeksi. Kysymys oli venäläisistä aluksista, jotka kulkevat Kyproksen kautta Syyrian, että Kypros sallii niiden kauttakulun. Sitä minusta pitäisi myös arvostella. Teidän pitäisi minusta tehdä niin, jos, saa, jos sallitaan niin sanoa. Russian ships, I'm sorry. Ai, se oli venäläisistä aluksista, jotka Kyproksen kautta purjehtivat. Niin, tämä asia tuli esille jäsenvaltioiden kesken, mutta tehän tiedätte, että jäsenvaltioilla on oma toimivaltansa näissä kysymyksissä. Ja minä en voi tehdä muuta kuin sanoa sen verran, että sanktiot, jotka on tote- määrätty, niin pitää täysin toteuttaa. Ja tässä tietysti kesku- tämä keskustelu asiasta jatkuu, niin kuin voitte olettaakin. Voitte lukea sitten lehdistöstä, mitä tulen sanomaan. Niin, anteeksi, en siis todellakaan kuullut, mitä aikaisemmin sanoitte. Sitten Serbia Kosovosta ja niiden merkityksestä ja vuoropuhelusta. Itse asiassa olemme saaneet aikaan aika historiallisen lopputuloksen tässä. Ja me tiedämme, että täytäntöönpanon tie on varsin kuoppainen. Tiedämme, että on tahoja ihmisiä, jotka eivät halua, että tämä onnistuu ikävä kyllä. Ja me tiedämme, että tähän tässä tarvitaan paljon ponnisteluja ja meidän pitääkin tehdä työtä, jotta saadaan aikaan jatkumoa, mutta minä kuitenkin haluan kiittää pääministeriä ja presidentti Tasekia, koska heidän henkilökohtainen poliittinen sitoumuksensa on ollut tässä olennaisen tärkeää, jotta voidaan edetä asiassa. Ja jatkuvat suhteet molempiin EUn kanssa ovat äärimmäisen tärkeitä. Pääministeri Tachi erityisesti hänen kanssaan halusimme todella tarkastella joitakin tärkeitä kysymyksiä hänelle, kuten kaupasta puhuimme ja halusimme vertata asiaa eteenpäin. Mitä tulee sitten tähän ei-tunnustamiseen, niin he voivat itse tietysti päättää. Minun päätarkoitukseni, sanon tämän nyt teille suoraan, on varmistaa se, että suhteen vahvuus Kosovon kanssa kasvaa ja kasvaa, ja jotta heidän tulevaisuutensa on osa EUta. Ja tältä pohjalta 27 jäsenvaltiota sitten sopivat, mutta kun annamme päätelmät yleisasian ja ulkoisen neuvostossa, kukaan ei vastustanut. Ja tämä tapahtui niin, että Kosovo todellakin mielestäni on tullut lähemmäs EUta, ja minä uskon, että tämä hyödyttää kovasti. Yksittäiset maat ovat päättäneet olla tunnustamatta Kosovoa erilaisista syistä, monista eri syistä. Minulle kyse on Kosovon tulevaisuudesta meidän yhteydessämme. Herra Tanok, jälleen kerran kiitoksia teidän ystävät sanoista koskien tätä eilistä insidenttiä. Tehän tiedätte, miten minä näistä asioista puhun. Koptiyhteisöasia on ollut äärimmäisen paljon esityslistalla, ei vain Kimnik-kokouksessa. Siellähän oikeastaan tämä keskustelu alkoi uskonnonvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. Euroopan neuvosto ilmaisi myös suuren huolen, huolestuneisuutensa, niin kuin päätelmistä voitte lukea. Jälleen vahvoja viestejä siis osallistamisesta, uskonvapaudesta, yhteisen kyvystä elää rinnakkain. Tämä kaikki on valtavan tärkeää ja meidän pitää jatkossakin tällä tavalla toimia kahdenkeskisissä yhteyksissämme yksittäisten maiden kanssa, missä tämä on erittäin huolestuttava tilanne tällä hetkellä. Sitten Arabi rauhaan prosessi on todellakin kymmenen vuotta vanha nyt huhtikuussa ja minä olen keskustellut eri maiden edustajien kanssa ja olemme pohtineet, mitä seuraavaksi saattaisi tapahtua ja minä odotan takaisinpäin näkemyksiä ja mielipiteitä, koska nyt on sellainen ajankohta, että ajattelemme menneisyyttä, mutta myös pohdimme tulevaa ja toivon, että tulevina viikkoina näemme selkeämmin sitten kun he ovat päättäneet, miten tätä asiaa aletaan eteenpäin viemään lähi -idässä. Tapasin Ukrainan ulkoministerin viime viikolla, viikko ennen Prahan kokousta. Herra Krisenkon puhuimme itäisestä kumppanuudesta muun muassa. Ja jokaisessa yhteydessä otamme esille saman asian Julia Timosenkasta, mutta emme puhu vain hänestä. Häntä pitää kohdella asianmukaisella tavalla oikeudenmukaisesti, eh, niin kuin voisi odottaakin. Olemme erityisen huolestuneita hänen tilastaan tällä hetkellä. Ja nämä keskustelut jatkuvat koko ajan ja tulevat jatkumaan ei vain meidän toimesta, mutta tiedätte, että myös monet jäsenvaltiot pyrkivät ratkaisemaan tämän kysymyksen. Ja mitä tulee vielä Ukrainaan, se, tarvitaan selkeyttä heille. Asiassa voidaan edetä. Meillä on assosiaatiosopimus valmiina. Me voimme saada aikaan vahvan suhteen kyseisen maan kanssa. Heidän pitää nyt tässä asiassa edetä ja he kyllä tietävät, minkälaista reaalipolitiikkaa tässä vaaditaan. Te puhuitte Somaliasta ja yhteyksistänne herra Hudsonin Atalanta-operaatiosta ja erityisedustajaksi puhutte myös. Tämä on todellakin hieno tiimi ja minä toivon, että he pystyvät tekemään läheistä yhteistyötä ja jatkavat tätä kaikkea ei vain Lontoon jälkeen, vaan mitä on tapahtunut aikaisemmin. Sitten tämä tilintarkastustoiminta tavallaan, en edes tiedä mitä kaikkea tapahtuu, mutta pääsihteerit ovat eri jäsenvaltioissa tavanneet Äh, muun muassa David O'Sullivanin kanssa ovat keskustelleet siitä, miten voidaan harjoittaa parempaa yhteistyötä joissakin maissa. Ei tässä ole mitään salaista, vaan kyse on siitä, miten voimme paremmin toimia konkretiassa. Joissakin tapa- pa- paikoin esimerkiksi, kun ajattelemme minkälaista laatua on saatu aikaan infrastruktuurin kohdalla ja mitä vielä enemmän voimme maaryhmien kanssa saada aikaan. Teimme näin etelä kanssa, kun me rakensimme tämän äh, kompleksin sinne ja siellä EUn ja maita oli yhteistyössä. Tässä pyritään saamaan koko infrastruktuuri ja pohdimme myös sitä, miten e, saadaan aikaan parempaa synergiaa paikan päällä. Ei tässä toimita Lissabonin ulkopuolella hetkeäkään enkä haluaisi teidän ajatella, että ei sopimusta noudateta. Sitten Rova äh, Lössin Libyosta, sitä kyllä jo vähän puhuinkin. Tämä siirtymävaiheen kansallinen neuvosto, se on juuri tätä siirtymävaiheen neuvosto, ja nyt niiden pitää edetä seuraavan vaiheeseen, että tiedätte, että me olemme mukana heidän kanssaan, ja pyrimme löytämään keinoja eteenpäin. Todellisia vaikeuksia on ollut, ja on todellakin huolestut niin kuin tekin tilanteesta joissakin paikoin Libyaa tällä hetkellä. Syyriasta, puhuin oppositiosta, oppositiovoimista. En halua sanoa nimiä enkä tilanteesta siellä nyt. Me yritämme olla mukana kaikkien oppositiotahojen kanssa, jos vain voimme, ja yritämme saada aikaan todella järkevän, neuvotellun, osallistavan lähestymistavan, ja pyrimme jatkossakin toimimaan tällä tavalla. Herra Belder, puhuitte Pohjois-Irakista. En ole varma, voinko oikein nyt kuvata tätä kysymystä. Kuten tiedätte, olemme olleet mukana Irakin kanssa yhteistyössä ja suurin osa Irakin kohdalla viime aikoina on ollut Kambashra, koska tehän tiedätte kuinka tärkeä tämä kysymys on, mutta pyrimme olla yhteistyössä Irakin hallinnon kanssa kaikissa eri asioissa. Ja tehän tiedätte, että pohjoisessa on tärkeitä energiakysymyksiä meille, tähän liittyy monia eri kysymyksiä, ei vain sen suhteen, miten tämä näkyy hallituksen toiminnassa sit jälkikäteen. Sitten Iranista. The Iranians. Well, me olemme valmiita istumaan neuvottelupöytään heidän kanssaan, kanssaan kirjeen pohjalta, jonka tohtori Jalili on lähettänyt hänen vastauksensa pohjalta, jonka hän minulle antoi. Uskomme, että ehkä saattaa olla mahdollisuus neuvotteluihin heidän kanssaan ja alkaa keskustelut, mutta varmaankin ymmärrätte senkin, että meillä on tietty tarkoitus tässä asiassa ja olisi erittäin tärkeää, että tämä tulee selväksi varsin nopeasti, että todellinen tarkoitus näihin neuvotteluihin liittyy. Ja minulle tämä tulee olemaan se pohja, jolta lähdemme liikkeelle, Iranin suhteen, mutta selkeyttä tarvitaan. Me haluamme tätä kautta edistystä aikaan kohtuuaikarajoissa. Herra Danjon, kiitoksia myös teille teidän sanoistanne. Niin Libya, Afrikan sarvi, globaali lähestymistapa, totta. Todellakin meidän pitää saada aikaan tuloksia nopeammin kuin tällä hetkellä teemme strategioissa, joita olemme pystyneet laatimaan Sahelin alueella. Meillä on hyvä strategia, meidän pitää nopeuttaa täytäntöönpanoa. Sitten Afrikan sarvesta, meillä on siellä vahva kattava lähestymistapa, meidän pitää saada tämä kaikki tehokkaasti toimimaan. Ja sitten Libyan kohdalla meidän pitää myös saada aikaan tuloksia kollegojemme kanssa jäsenvaltioista ja muiden instituutioiden kanssa niin pitkälti, kuin se on mahdollista kaikkein huolestuttavimmissa kysymyksissä. Olen todellakin samaa mieltä teidän kanssa näistä kysymyksistä. Rova Lohbiler, niin Mielelläni kyllä liityn eri yhteyksiin, mutta en kuitenkaan halua toimia niin, että puoli vuotta menee jonkun asian tai sanan käsittely, niin kuin tiedätte, ihmisoikeudet ovat elävä asia. Tätähän me koko ajan päivittäisessä työssämme teemme. Jos voimme löytää tien eteenpäin, niin se on se hieno juttu. Kiitos. Aikaa oli enää kovin paljon, joten Haluan, että pidetään tiukasti kiinni minuutista. Seuraavaksi Rova Muniz. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Ashton siitä, että olette täällä. Palaan lähidän asiaan aina konkreettinen. Miten pannaan tätä periaatetta Israelin kanssa sopimusta, joka koskee teollisuus ja lääketuotteita. Miten katsotte, että 12 eh, edustajaa, jotka, miten katsotaan näistä uusista siirtokuntien eh, luomisesta ja Israelin toiminnasta suhteessa neuvotteluihin ja ajatellen sitä neuvottelut halvaantuneet. Ja sitten kansainvälinen asekauppa on hyvin kannattavaa liiketoimintaa. 24 prosenttia on ollut sen kasvu viime vuosina. Ajatellen Venäjän aseiden myyntiä Syyrialle näyttää siltä, että eh, mm, tämä eh, ovat suurin eh, tärkein viejä Yhdysvaltojen jälkeen. Saksa myöskin vie aseta Israelin, samoin myöskin Saudi-Arabiaa syytetään siitä, että siitä, että se olisi asestamassa terroristiryhmiä. Haluaisin kuulla teidän vastauksenne. Herra Preda. Herra Preda. Euh, merci infiniment, monsieur le président, madame. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja. Onnittelut teidän syntymäpäivänne vuoksi ja myös onnittelen toiminnasta. Minulla on teille kaksi kysymystä. Viikko sitten oli vaalit, valittiin Moldavian tasavallassa uusi presidentti pitkän kriisin jälkeen. Te tässä yhteydessä sanoitte julkilausumassanne, että tämä auttaa konfliktien ratkaisussa. Suunniteltako jotakin uusia aloitteita tämän asian tiimoilta? Ja toinen kysymys, olen huomannut, että te hiljattain vierailitte Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Islanti esitellä minua kiinnostaa tietää, mikä lähestymistapanne on arktisin kysymykseen ja onko Islanti ollut esillä keskusteluissanne tällä matkalla. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Minun kysymykseni olisi hyvin yksinkertainen. Ajatellen kriisiä, olisiko niin minä olin täällä. Niin ajattelen kriisiä. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat nyt yhteistyöhakuisempia kuin aiemmin ulkoasioissa? Kiitos. Mr. Chip. Chip. Herr Vorsitzender. <clears throat> Ja mam pytanie, które związane... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka koskee tätä lausumaa, jonka saimme sanktioista ja ihmisoikeuksista. Voin antaa yhden selkeän esimerkin. Valko-Venäjä. Sanktiot eivät ole millään tavalla vaikuttaneet valko tilanteeseen, joten mitä sitten voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että kaikki nämä epäkohdat erityisestikin ihmisoikeusloukkaukset voidaan lopettaa. Miten me pystymme vaikuttamaan tilanteeseen? Toinen seikka, joka liittyy myöskin valko on minimi, työntekijöiden minimistandardit, tai ihmisoikeuksien minimistandardit, se, että ihmisiä tuomitaan kuolemaan ja teloitetaan ja sitten perheenjäsenet eivät saa edes haudata omaistaan. Ojuland. Thank you, Chairman. Uh, Lydia. Kiitos, puheenjohtaja Lady Ashton. Niin, minä olin täällä. Minä, minun kysymykseni koskee EUn ja Venäjän suhteita. Haluaisin kysyä teidän näkemystänne johdonmukaisemmasta EUn politiikasta Venäjän federaatiota kohtaan. Minun on todettava, että ALDE-ryhmä oli aika yllättynyt nopeista lämpimistä toivotuksenne, kun Putin valittiin uudelleen saman aikaan, kun puhemies Martin Schulz, tämän parlamentin puhemies, oli pidättyväisempi, että sanoisi suorastaan kriittisempi. Ja sitten parlamentti hyväksyi selkeän päätösaseman, jota ulkoasian valiokunta oli valmistellut. Tämä hyväksyttiin viime viikolla Strasbourgissa, jossa todettiin, että vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset. Ja haluaisin kuulla, miten te näette johdonmukaisemman politiikan Venäjän suuntaan? Miten sen tulisi toimia toimielinten kesken? Frau Kronberg. Rova Kronberg. Kronberg. She's left. She's left. Hän on jo lähtenyt. Kempä Vaneman. Uh, Baroness, I wanted to ask your position. Mikähän teidän kantanne on Falkland-saarista? Argentiina toimii yhä aggressiivisemmin Britannia ja tämän saaren asukkaita kohtaan nyt, kun on vuosipäivä uh, Argentiinan miehityksen jälkeen. Tämä on klassinen tapa kääntää huomio uh, inflaatiosta ja talouskriisistä Kirchnerin aikana on kielletty lentoja ja estetty satamaan pääsy aluksilta. Tämä on varsinainen kollektiivinen rankaisu, mutta Argentiinan äh, legitimiteessä on aivan naurettavaa. Alu vuonna 52 saaret olivat aikanaan siis asumattomia silloin, kun britti äh, löytäneet sen löysivät äh, meni yli 200 vuotta ennen kuin Argentiina oli edes olemassa. Tällainen aggression taso tällä hetkellä. Voisitteko pohtia kauppasaktioita mukaan lukien esimerkiksi se, että keskeytettäisiin EUn kauppasopimukset Argentiinan kanssa, erityisesti naudanlihan kohdalla keskeytettäisiin tämänhetkinen vapaakauppaneuvottelut Merkosurmaiden kanssa jotka vain nöyrästi tukevat Argentiinaa. Ja teette selväksi myös presidentti Kirchnerille, että hänen hätäinen käyttäytymisensä on sama kuin sodan lietsonta suurin piirtein. Minä en voi tukea äh, sanktioita argentinlaista naudanlihaa vastaan. Miss Boskurt. Rob Boskurt. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, ik graag aanhaken bij het punt. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ehkä puuttua saman, mi- mihin Baas Pelder viittasi, eli Irakin ja Syyrian kristittyjen asemaan. Heillä on edelleenkin ongelmia. Heidän asemansa on muuttumassa yhä vaikeammaksi. Toiseksi, alustuspuheenvuorossanne te viittasitte siihen, että ihmisoikeudet ovat niin kuin punainen lanka teidän politiikassanne. Haluaisin kiittää teidän henkilökohtaista antaumustanne, erityisestikin Afganistanin tilanteen yhteydessä. Siellä naisia oli kaltoin kohdeltu ja vangittu ilman perusteita. Kysymyksiin on kuitenkin seuraava. Te viittasitte ihmisoikeuserityisedustajan viran perustamiseen ja toimintasuunnitelmaan. Kuinka sitten lähetystöt ja edustustot voivat toimia tässä suhteessa ja toisaalta viranomaiset ja kuinka sitten ihmisoikeusrintamalla toimitaan ja kuinka näihin kiinnitetään enemmän huomiota. Sargentini. Sargentini. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Rova Ashton, nyt olette ollut kaksi vuotta virassa. Ja Tämä näyttää olevan tällaista jatkuvaa matkustamista. Olette olleet paikassa B ja teitä ei ole havaittu edes paikassa A. Onko tämä oikein? Todennäköisesti olette matkustellut kaikkialla arabikevään aikana, sielläkin pisteestä A pisteeseen B. Mutta mitä nyt sitten Syyriassa pitäisi tapahtua? jos kysytään tästä asiasta, niin eikö komission varapuheenjohtaja voisi toimia kuin normaali ulkoasiaministeri, vai pitäisikö hänen enemmän huolehtia siitä, että politiikka olisi johdonmukaista, pitäisikö hänen kenties puuttua voimakkaammin asioihin, kuten The Hycht tai Piibalks tekevät? Pitäisi saada aikaan enemmän johdonmukaisuutta kauppa- ja kehityspolitiikan välille. Mr. Janis. Janis. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siitä, että Rova Ashton matkustaa paljon, koska tämän lisäksi hän vieraili myös Argentiinassa ja Brasiliassa. Ja siksi kysyisinkin häneltä neuvotteluista EUn ja Mercosurin välillä. Niitä pidettiin viime viikolla. Tämä oli kahdeksas neuvottelukierros. Madridin huippukokous. Mitä olette mieltä, miten arvotatte tätä saadaanko ennen kevättä tuloksia molemmin puolin ja milloin mahdollisesti voidaan, voidaanko tämä lopettaa ennen huippukokousta Santiago del Chilessä silloin, kun olemme yhtä, tämä pidetään en- ensi vuonna tammikuussa. Haluaisin hiukan, miten näet tämän asian konkreettisesti. Kiitos. Kiitos. Rova varapuheenjohtaja. I'm sorry, I was... Anteeksi, hiukan yllätitte minut tässä. Ajattelin tässä vielä tätä viimeistä kysymystä. Ihan sopii kyllä. Niin, ajattelin vain tätä viimeistä kysymystä, pyydän anteeksi. Niin, täällä tuli esille tämä more for more politiikka Israelin kanssa ja sitten lääketuotteet. Niin, olemme siis vain keskustelleet Tämä alkoi jo 2005 eu israel toimitusluontoman tiimoilta. Sillä on oikeus perusta, koska tämä kuuluu assosiaatiosopimuksen osana ja sitä neuvotellaan samalla muiden maiden kanssa tulevina vuosina. On erittäin tärkeää, että tätä ei nähdä asiana, joka tämä ei ole tässä. Tätä ei ole mitenkään otettu tehostetusti esille, eikä se vaikuta mitenkään siirtokuntiin, niin kuin aina olen sanonut. On kansainvälinen oikeus, ne ovat laittomia, tällainen pitäisi lopettaa. Ihmiset, jotka näissä siirtokunnissa asuvat, heitä, heidät pitäisi tavallaan siirtää alueeseen, jossa he voivat rauhassa ja turvallisesti elää pitkällä aikavälillä Herra Preda, kysyitte Moldovasta ja kuinka helppoa nyt olisi löytää ratkaisu Transnistrian alueelle, niin nämä neuvottelut Dublinissa 5 plus 3 neuvottelut pidettiin siellä hiljattain jatkossa huhtikuussa tapaamme Viinissä. Me lisäämme tätä roolia, me haluamme auttaa syventää tätä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, erityisesti Venäjän kanssa, koska minun mielestäni näin saataisiin vahva viesti väitettyä. minä todellakin toivon, että kun presidentti on saatu valituksi, niin tätä kautta tämä myös tapahtuisi. Me olemme kehittäneet toimintaa myös paikan päällä. Voisitte kutsua tätä jonkinlaisen luottamuksen rakentamiseksi. Olemme investoineet enemmän tähän puoleen ja yhdessä olemme sopineet myös siitä, että voimme tukea aivan erityisesti kansalaisyhteiskuntaa. Joten vahvempi rooli paikan päällä, vahvempi painostus, tuki työlle, joka on meneillään. Ja to- vilpittömästi uskon, että nyt on mahdollista ehkä ratkaista tämä asia. Todellakin toivon, että näin tapahtuu lähitulevaisuudessa mikäli vain mahdollista. Sitten kysyitte matkastani arktiselle alueelle. Nyt raalitaan juuri täydellä touhulla tätä politiikkaa ja haluamme pysyvän edustuston arktisen neuvoston. Tehän tiedätte, että arktisella alueella on valtavat intressit meille, ei vain siksi, että jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot kuuluvat tähän alueeseen, vaan siksi, että tämä alue on niin tärkeä, mitä tulee mineraaleihin, kaivostoimintaan ja kuinka luonto siellä on haavoittuvaista. Minä tapasin paikallisväestöä, alkuperäisväestöä ja keskustelin heidän kanssaan asiasta heidän näkökannaltaan ja haluaisin saada aikaan politiikan toimintamallin, joka yhdistää eri tahoja. Menin todellakin pitkälle pohjoiseen ja keskustelin myös tiedemies tieteilijöiden kanssa. Puhuin satelliiteista, Pohjois-Ruotsissa ja niin edelleen. Tämä oli todella kiehtova, mielenkiintoinen vierailu, mutta tarkoituksena oli tutustua tähän alueeseen, joten Islantiin en keren, kerennyt. Mutta on tärkeää, että meillä on vahva toimintasuunnitelma tulevaisuuden varalta, koska tästä tulee yhä tärkeämpi ja tärkeämpi alue sitten jäsenvaltioistamme. Ne ovat ovatko ne siis yhteistyökykyisiä tässä talouden ilmastossa. Mielestäni yhteistyö on parempaa kuin ennen. Kerron, miksi näin on. Huolimatta talouden tilasta. Jäsenvaltiot näkevät, mitä arvoa on siinä, että tehdään yhteistyötä yhdessä. Uskon, että jäsenvaltiot pitävät sitä ajatuksesta, että joku johtaa kokouksia pidemmällä aikavälillä, joka auttaa kehittämään politiikkoja, toimintatapoja ja kuuntelee. Ja Lissabonin sopimuksen puitteissa heidän viestinsä menee läpi johdonmukaisemmalla tavalla. Kyse ei ole siitä, että otetaan pois keneltäkään määräämisoikeutta, vaan pohdimme sitä, mitä voimme paremmin tehdä yhteistyössä Uskon, että jäsenvaltiot ovat todellakin äärimmäisen yhteistyökykyisiä kaikki 27. Sitten kysyttiin sanktioista, erityisesti valko kohdalla ja tästä järkyttävästä tilanteesta, joka siellä vallitsee, niin Tästä juuri keskustelemme Gimnich-kokouksesta. Edelleenkin eristyminen jatkuu ja osallistuminen jatkuu ja usein näiden kahden välillä liikumme. Sanktiot tarkoittavat sitä, että annetaan vahva poliittinen taloudellinen viesti maan tilasta ja valko kohdalla olemme puhuneet varsin suoraan ja jatkossakin toimimme suoranaisesti, mutta ymmärrämme kyllä myös tämän rinnakkaisen poliittisen viestin, minkä mukaan sanotaan, mitä heidän pitäisi tehdä. Pitää auttaa ihmiset vankiloista pois, jotta he voivat palata perheisiinsä. Näin näiden maiden pitäisi toimia, niin kuin tekin sitä kuvasitte. Ja tämä on erittäin tärkeää, että jatkossakin lähetämme tämän viestin sinne. Ja jos näin teette, meidän pitää myös sanoa, niin silloin meillä on monia yhteistyöaloja ja tämän viestin myös välitämme EUsta, mutta myös jäsenvaltioiden kautta, jotka ovat yhteyksissä valko -Venäjään. Joten sama viesti kuuluu kaikkialla. Toimimme näin, koska haluamme muutoksen aikana ja haluamme, että maa tarttuu näihin kysymyksiin. Ja jos näin tekevät, he tekevät, niin me olemme täällä heitä varten. Siksi tämä eristäminen ja sanktiokysymys on tässä niin tärkeä. Sitten Rova Ojuland kysyitte minulta Venäjästä niin minä en nyt oikeastaan ollut ilmaissut tyytyväisyyttäni siitä, että Putin valittiin. Minä vaan panin sen merkille, en onnitellut. Ja se oli aivan samansuuntaista kuin puhemme Sulsin puheenvuoro tahallisesti vielä, koska minä tiedän, kuinka tärkeästä viestistä oli kysymys, jotta tämä välittyy oikealla tavalla. Minun ymmärtääkseni ymmärretään se, että presidentti Putin on nyt Venäjän valittu presidentti. Valtavia ongelmakysymyksiä on, joihin oikea, oikealla tavalla viittasittekin, miten voidaan jatkaa suhteita ja olla jatkossakin yhteistyössä Venäjän kanssa, mutta olen silti sitä mieltä ja toivon, että panette merkille, mitä on tapahtunut ja asiassa siirrytään eteenpäin. Ja kun näin tehdään, niin uskon, että suhteet Venäjän, kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan parlamentin välillä ovat erittäin merkittävässä asemassa. Sitten kysyttiin erityisesti Falkland-saarista. Kuten tiedät, tämä on kahdenkeskinen suvereniteettiin liittyvän kysymys ystävien kuningaskunnan ja Argentiinan välillä. Ja muuten minä en vieraillut Argentiinassa, kävin Brasiliassa. Ei tule kuuloonkaan, että minkälaisiin kaupparajoituksiin ryhdyttäisiin EU-ssa. Tehän tiedätte, että DG Trade on ollut heihin yhteydessä ja olemme tehneet selväksi sen, että asiat joilla on ollut teille suuri merkitys, koskevat trade-pääosastoa, eivätkä niitä ulkopolitiikkaan. Halusin tämä tehdä selväksi. Rova Boskurt, kristityt Irakissa ja Syyrian ihmisoikeudet, niin tehän tiedätte, kuten sanoin aikaisemmin, olemme käyttäneet paljon aikaa Gimnik-kokouksessa siihen, miten voisimme tukea uskonnollisia vähemmistöjä missä tahansa. Ja kestä tahansa on kysymys. Ja kristillisten yhteisöjen merkitys on myös suuri tällä alueella. Siksi myös tämä osallistamisviesti Syyrian kohdalla on niin tärkeä. Pitää tehdä selväksi kaikille, että heillä on tulevaisuus Syyriassa että hekin voivat elää niin kuin, olla niin kuin ovat ja voivat harjoittaa uskontoa, niin tämän pitää olla jatkuva johdonmukainen viesti meiltä kaikilta aina ja kaiken aikaa. Nämä ovat erittäin ratkaisevan tärkeitä ihmisoikeuksia, niin kuin perustelusti itsekin sanoitte. Rouva Sargentini on lähtenyt ilmeisesti. Vastaan kuitenkin tähän kysymykseen. Puhuttiin poliittisesta johdonmukaisesta kaupan ja yhteistyön välillä. Huomenna Relex-komissaarit kokoontuvat jälleen ja siellä on mukana myös puheenjohtaja Barroso, minä itse. Me teemme läheistä yhteistyötä hänen kanssaan, jotta voimme saada tästä poliittista johdonmukaisuutta virallisesti komissiossa. Mutta olemme perustaneet eri pääosastojen kautta, eri kabinettien kautta suhteita, joiden pohjalta voimme tehdä yhteistyötä mahdollisimman tuloksellisesti. Minä olen sillä kannalla, että meidän pitää syventää tällaista toimintaa jatkossakin. Minulla on erittäin tärkeää, että olen ollut, tai minä tiedän, että olen ollut komissaari itse, ja siksi minulla on selkeä näkemys komission toiminnasta, mutta minun mandaattini lopulla jo henkilö, joka minut korvaa, hän ei ehkä ole, olekaan enää komissiosta, joten meidän pitää tukeutua vahvasti komission, tai liittää varapuheenjohtajan työ tähän, ja siihen pyrimme kaiken aikaa, mutta aivan erityisesti olen korostanut tänä vuonna sitä, että meidän pitää vieläkin tehokkaammin toimia. Sitten puhuttiin Brasiliasta ja Mercosurista. Tämä on jälleen tällainen kauppakysymys, joten teeskentele, että se kuuluu nyt minun asiantuntemusalueeseeni. Tässä edistyminen on ollut aika hidasta todellakin. Niin siellähän te olettekin, pyydän anteeksi herra Jannes. En pysty lukemaan nimeänne. Siis e, neuvottelut ovat edenneet hitaasti, Selvennystä on kuitenkin saatu aikaan, kuulin tästä viime viikolla, eh, selvennystä eri kysymyksissä, mutta varsin paljon koordinaatiokysymyksiä on Mercosurin puolella jäljellä. Tarkistan vielä tämän, että sanon, sanon tästä oikein. Tarkoituksena oli ennen vuoden loppua ottaa tämän mukana. Toivottavasti tulee vielä uusi kokous ennen kesää. Toivottavasti saitte nyt sitä tietoa, jota pyysitte. Herzlichen äh, Dank. Sydämiset kiitokset siitä, että syntymäpäivänänne varasitte aikaa olla täällä. Haluaisin pyytää anteeksi kollegoilta, jotka eivät saaneet tilaisuutta käyttää puheenvuoroa. Se johtuu siitä, että joidenkin sallin puhua liian pitkään. Ensi kerralla näin ei enää tule tapahtumaan niin, että kaikki kollegat saavat käytettyä puheenvuoron, jotta saadaan hiukan oikeudenmukaisempi tilaisuus. Haluaisin Lady Ashton kiittää teitä siitä, että vielä kerran toitte julki sen, että kumppanuusinstrumentti on olennainen ulkopolitiikan instrumentti ja että sitä tulee sen mukaisesti myöskin kohdella. Hyvät kollegat, sallikaa minun myös pyytää, että lopuksi nousemme hetkeksi muistamaan Tulusin uhreja, kuolleita lapsia ja opettajia juutalaisessa koulussa, samoin kuin niitä kolmea ranskalaista sotilasta, jotka surmattiin. Thank you. Thank you very much. The meeting is closed. Kokous on päättynyt.